otherwise the uh-huh. camera uh-huh. will, yeah, yeah, yeah. will take okay. me and you not to. So, uh, dear colleagues, uh, good morning. Welcome, uh, welcome back to... Niin, tuota, kansainvälisen kaupan valiokuntaan Tervetuloa loman jälkeen. Olin iloinen siitä, että kun olette täällä, toivottavasti lomat ovat olleet rentouttavat kaikkien kannalta ja että nyt voimme odottaa syksyä, joka varmasti on kuuma erinäisissä valtioissa vaalien ja muiden kehityskulkujen vuoksi. Haluaisin avata tämän keskustelun äh, tänään, kokouksen tänään. Olen täällä nyt puheenjohtajamme Bernd Langen tilalla, joten ensimmäinen kohta esityslistalla olisi esityslistan hyväksyminen. Haluaisin nyt äh, huomauttaa muutoksesta kohta kahdeksan esityslistalla otetaan ennen kuin käydään yhteinen keskustelu, eh, joka on eh, kohdat 6 ja 7, jotka liittyvät Kasakstan. Jos teillä on mitään huomautettavaa tähän, niin haluaisin ehdottaa esityslistan hyväksymistä tässä muodossa. En näe mitään vastalauseita, joten esityslista on hyväksytty muutoksella, jonka juuri mainitsin. Kohta kaksi on kokouspöytäkirjojen hyväksyminen kokouksista, jotka pidettiin 11. ja 20. kesäkuuta sekä 10. ja 11. heinäkuuta 2017. Pöytäkirjat katsotaan hyväksytyksi, jos ei kokouksen lopun mennessä ole tullut mitään huomautuksia niihin. Ja nyt tulemme sitten kohtaan kolme joka on puheenjohtajan ilmoitukset koordinaattorien päätöksistä. Päätökset, joita koordinaattorit ovat tehneet kokouksissaan 19 heinäkuuta ja 10. kesäkuuta ja 10. heinäkuuta on merkitty pöytäkirjoihin valikuntien kokouksista, joten päätökset on myöskin katsottu hyväksytyiksi, paitsi jos tämän päivän kokouksen loppuun, tämän kokouksen loppuun mennessä on huomautettavaa. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset, kohta neljä. Kuten aina, meidän kokouksemme menee nettiin, joten sanon hyvää huomenta ja hei kaikille katsojille maailmanlaajuisessa verkossa, netissä. Ja jotta tulkkien työ helpottuisi, pyytäisin puhumaan maltillisella nopeudella määräaika tarkistuksille, joka koskevat EUn kauppaneuvotteluja Australian uuden kanssa, siis näin osalta valtuutuksen osalta ei ole vielä tehty asiasta mitään ratkaisuja keskustelun kokouksessa lausuntoluonnoksesta esittelijänä on herra Kaspari. Kysymys suosituksista, jotka koskivat neuvotteluja Australian ja Uuden-Seelannin kanssa. Joten ilmoitan nyt määräajan tarkistuksille, joka on 20. syyskuuta kello 18, siis kello 18. Sitten vielä muutama kauppauutinen. EUn ja Ukrainan eh, vapaakaupan alue on tullut voimaan tammikuussa 2016 ja nyt 1. syyskuuta 2017. Assosiaatiosopimus sisältää myöskin tämän eh, vapaakauppa-alueen tulee täysin voimaan, kun Euroopan unioni on nyt tehnyt toteutunut kaikki sisäiset menettelyt. Tämä tapahtui siis 11. heinäkuuta. 17. heinäkuuta myös. Neuvosto hyväksyi parlamentin ensimmäisen äh, äh, käsittelyn kannan, joka liittyvät autonomisen kaupan menetoimiin Ukrainan osalta ja nämä asiat tulevat esille Strasbourgissa, joka mahdollistaa sitten, että se tulee voimaan heti sen kun tämä säädös on virallisesti julkistettu. Point, uh, number five. Ja sitten kohta viisi esityslistalla on uh, niin, kolmikantaneuvottelujen tilanne. Viimeisimmän Intan kokouksen jälkeen on ollut yksi kolmikantaneuvottelu, joka on pidetty 12. heinäkuuta uusien äh, polkumyntien vastustavien laskennallisessa mietinnön mukaan meidän esittelijämme asiassa on Salvatore Korja. Toinen äh, kokous on huomenna 31. elokuuta. Minä en näe esittelijää paikalla, joten muistutan, että tämän esityksen tavoitteena on saada aikaan menetelmä, joka tähtää siihen, että polkumyyntiin äh, aiheuttavat, polkumyyntiin aiheuttaviin tuontimaista, joissa on selkeitä markkinavääristämiä. Ensimmäinen kolmikanta neuvottelu 12. heinäkuuta mahdollisesti mahdollisi hyvin rakentavan keskustelun esityksen avainkohdista. Ja e, tämä tietysti jatkuu huomenna. E, ja totta kai sen jälkeen mä saan kuulla sitten esittelijältämme e, tietoa siitä, mitä on tapahtunut. Nyt, kuten muistatte, me siis sovimme, että muutamme esyslistaa. Me tulemme nyt kohtaan kahdeksan joka on säännöt ja yleiset, yleiset säännöt ja periaatteet, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä. Valmistelija asiassa on kollegamme Wim van de Kamp. Ja meillä on nyt ensimmäinen keskustelu, joka koskee valiokuntamme lausuntoa lainsäädäntöestyksestä, joka muuttaa komitologia esitys, eh, joka liittyy komission eh, toimivaltaan ja vastuuvaliokuntana on oikeusvaliokunta ja nyt ainakin puheenvuoron valmistelijalle, herra Wim van de Kampille. alustavia kommentteja, vai onko hyvä? Puheenjohtaja, kiitos. Hienoa, että te kaikki olette jälleen paikalla. Toivottavasti kaikki ovat terveitä ja, ja että olette selvinneet kesälomasta hyvissä ruumiin ja sielun voimissa. No, tämä nyt on ehkä hieman negatiivisesti sanottu. Eli että kaikki ovat nauttineet lomasta ja että kaikki käynnistävät nyt sitten tässä reippaasti uuden poliittisen sesongin. Puheenjohtaja, tämä yleisten sääntöjen ja periaatteiden sopeuttaminen ei ole mikään seksikäs aihe, joka ajaisi esimerkiksi toimittajat suuren euforian partaalle tässä on kuitenkin kysymys poliittisesti hyvin arkaluontoisesta asiasta. E, vilkaisulla tämä vaikuttaa hyvin tekniseltä, mutta meillä on ollut e, täytäntöönpano-ongelmia viime vuosien aikana tietyissä tärkeissä asioissa, kuten esimerkiksi GMO-kysymyksessä. Nimittäin e, parlamentti ja komissio ja neuvosto oli hyväksynyt asian, mutta jäsenvaltiot eivät täytäntöön panneetkaan lainsäädäntöä. Komission puheenjohtaja Juncker äh, sanoi äh, viime vuonna omassa äh, unionin tilapuheessaan, että tämä ei ole oikein. Jäsenvaltioiden tulee ammattimaisella tavalla täytäntöönpanna ja toteuttaa Euroopan unionin lainsäädäntöä. Ja varsinkin mitä tulee Intaan kansainvälisessä kaupassa, siis meillä on koko joukko hankalia asioita, ei ainoastaan vain SETA, vaan myös T-tipin osia. Ja jos tehdään sitten päätöksiä, joita jäsenvaltiot eivät täytäntöön pane, taikka jäsenvaltiot suhtautuvat hyvin neutraalisesti tähän niin se on huono asia Euroopan unionille. Sanoin jo, äh, maatalous, kauppa, tulli, äh, elintarvikkeet, nämä ovat kaikki tällaisia hankalia asioita, jotka koskevat suoraan jäsenvaltioita ja kansalaisia. Minun ajatukseni on, että suhtaudun positiivisesti tähän komission tiedonantoon. En ole vielä puhunut varjoesittelijöitteni kanssa, mutta minusta on tärkeää, että me huomioimme komission puheenjohtajan näkemykset ja myös muiden komission jäsenten vetoomukset ja lähdemme ja hyväksymme tämän komitologian sopeuttamisehdotuksen. Ei tässä nyt ole kysymys siitä, että tätä komitologia-asetusta täysin muutettaisiin. Ei vaan tässä tavallaan kiristetään niitä mahdollisuuksia huolehtia siitä, äh, että jäsenvaltiot täytäntöön pannevat lainsäädäntöä. Olisi ehkä hyvä, jos komissio vielä kertoisi meille, mitkä ovat nämä tärkeimmät muutokset tässä. Itselläni on tästä nimittäin kysymyksiä. Oletan, että tämä on ollut kaksi kertaa komiteassa käsiteltävä ja jos valiokunnassa käsiteltävä ja jos ei sitä hyväksytä, niin se palautetaan neuvostolle. Onko näin? Toidekseen, kun äänestetään valiokunnassa, niin ja komissiossa ja neuvostossa, niin on, ovatko nämä äänestykset eh, julkisia niin, että kansalaiset tietävät, kuinka on ää, jäsenvaltiot ovat äänestäneet? Muistaakseni tsekit kysyivät, eh, eh, miksi ei ole tehty mitään vaikutusten arviointia tästä. No minusta se ei ole pakko, mutta Äh, kyllä näin, tämä on mahdollistakin ja ehkäpä tsekki kollegat voisivat ottaa tämän esiin. Eli tämä on poliittisesti myös äh, arkaluontoinen asia, mutta olen kuitenkin komission kanssa samaa mieltä, mieltä siitä, että äh, jäsenvaltiot eivät voi vältellä velvollisuuksiaan. Tämä on nyt minun ensimmäinen käsittelyn tästä asiasta ja aion tehdä yhteistyötä nopeasti äh, varjoesittelijöiden ja komission kanssa ja äh, yritämme toimia nopeasti, koska mm, ihmiset usein kuvittelevat, että meillä on paljon aikaa, mutta kyllä nyt meidän tulisi kiirehtiä tätä asiaa. Kiitos. Uh, thank you, uh... Kiitos esittelijälle. Ja kun tämä on ensimmäinen keskustelu, en käynyt ensimmäiseksi komission puolelle, ensiksi komission puoleen ja sitten valiokunnan jäsenten puoleen, joten meillä on kaksi kollegaa komissiosta, herra Klaus. Ja teillä on puheenvuoro. Thank you, Chairman. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin myöskin kiittää edustaja Van de Kampia näistä myönteistä sanoista koskien komission aloitetta. Edustaja van de Kammerkan oikein viittasi puheenjohtaja Junckerin julistukseen tasan vuosi sitten unionin tilaa koskevassa puheessaan. Tuolloin hän teki ehdotuksen, joka ei täysin kattaisi olemassa olevaa komitologia-asetuksen kenttää, vaan koskettyisi nimenomaiseen ongelmaan, kuten edustaja Van de Kamp aivan oikein tässä toi esiin. Komissio on sitä mieltä, että komitologia puitteisto kaiken kaikkiaan toimii hyvin. Ehkä voisin tarjota muutamia lukuja, noin 1500 täytäntöönpanosäädöstä toteutetaan vuosittain 95 prosentista arviolta. Asetus saa myönteisen vastaanoton komitologiakomiteoissa lähestulkoon mitään kielteisiä kommentteja komissio ei ole näistä saanut. Ja meillä on noin kahden prosentin äänestystulososio, joissa komiteoissa ei päästä lopputulokseen. Tämä tarkoittaa sitä, että määräenemmistöä ei ole puolesta eikä vastaan äänestyksen jälkeen asetusluonnoksen osalta. Tämä nimenomainen kenttä, tämä ei päätös on tilanne, johon komissio haluaa puuttua. Meillä on tilanteita ollut olemassa, erityisesti kuten säännöt tekevät mahdolliseksi, kun tarkastelemme kansanterveyttä ja eläin- ja kasviterveyttä. Tässä edustaja Van de geenimuunneltuihin organismeihin viittasi. Tämähän on hyvin arkaluontoinen kysymys. Ja tämän kaltaisessa tilanteessa valitettavasti prosenttiosuudet hyvin matalia. Meillä oli kahden prosentin taso näissä tilanteissa, joissa ei ole päästy selkeään kantaan, siis ei puoltavaan tai hylkäävään päätökseen. Niin näin loppujen lopuksi komissiolle on jäänyt tehtäväksi päättää tapa edetä. Nyt kun komissio saa tällaisen ei-päätöksen eteensä, sillä on liikkumavaraa, se voi päättää, kuinka toimii tai toimiiko, mutta kuitenkin näissä hyvin erkaluontoisissa kysymyksissä, kuten GMO tai glyfosaatti, komissiolla ei ole tätä harkinnan varaa, sillä komission on pakko tehdä päätös, kun tehdään pyytymys, pyyntö jonkin tuotteen tai jonkin ainesosan käytön sallimiseksi. Eli komissiolla ei tässä vaiheessa ole liikkumavaraa. Se ei voi todeta, ettei tee päätöstä tai etene. Komission on pakko joka tapauksessa päätös näissä tapauksissa tehdä. Ja tämän vuoksi puheenjohtaja Juncker viime vuonna unionin tilaa käsittelevässä puheessaan totesi, että tämä ei vaikuta kovinkaan vastuulliselta tavalta toimia jäsenmaiden puolelta. Ne jättävät komissiolle syntipukin roolin ja se joutuu kohtamaan mediassa hyvin epäsuosittuja kysymyksiä. Komissio tässä yhteydessä pyrkii antamaan kimmukkeita jäsenmaille päästä selkeään päätökseen asetusluonnoksen suhteen ja todeta selkeästi, ovatko vastaan vai puolesta. Tämä vähentäisi tilanteita, joissa päätökseen ei päästä. Me pyrimme tähän neljällä eri tavalla. Ensinnäkin tarkoituksena on muuttaa äänestyssääntöjä komiteologiakomiteoissa niin, että vain ne äänestykset laskettaisiin, joissa jäsenmaat osallistuvat äänestykseen ensinnäkin ja toisekseen äänestävät joko puolesta tai vastaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki ne äänestystilanteet, joissa jäsenmaiden edustajat eivät ole paikalla tai äänestävät tyhjää, eivät tulisi lasketuksi varsinaiseksi äänestykseksi. Toinen ehdotus loisi mahdollisuuden viitata, anteeksi, eh, en nyt aivan selkeästi erästä asiaa maininnut. Kaikki nämä muutosehdotukset koskevat vain äm, muutoksen hakuvaihetta. Kyseessä on tilanne, jossa tavallisessa komatologiamenettelyssä äänestyksessä ei päästy lopputulokseen ja sitten tämä asia siirretään muutoksenhakukomiteaan. Tässä vaiheessa nämä neljä muutosta tulisivat ajankohtaiseksi. Mainitsin siis jo muutokset äänestyksissä. Toinen muutos olisi mahdollisuus tilanteessa, joissa muutoksenhakukomiteassa päätökseen ei päästä, palata asia ministeritasolle – Teknisesti tämä olisi kuitenkin vielä muutoksenhakukomitean työn alla. Toisin sanottuna muutoksenhakukomitea olisi muka peli, mukana pelissä, mutta ministerit tässä vaiheessa joutuisivat osallistumaan työhön ja pääsemään lopputulokseen. Kolmas elementti olisi mahdollisuus ohjata aihe neuvostolle, poistaa se siis muutoksenhakukomiteasta ja käydä poliittista keskustelua neuvostossa. Ja tämän jälkeen neuvosto ei päättäisi, sillä ei ole menettelyssä mitään toimielimellistä roolia. Ja Viimeisenä meillä on elementti, joka pyrkii siihen, että luomme enemmän avoimuutta äänestykseen yksittäisten jäsenmaiden tasolla. Tällä hetkellä meillä vain on avoin lopputulos äänestyksissä, mutta avoimuutta ei ole sen suhteen, että tietäisimme, mikä jäsenmaa on vastustanut tai puoltanut ehdotusta. Eli tämä avoimuuselementti olisi vielä uusi asia, ja kuten sanoin, nämä neljä asiaa eivät mullista komitologiaa asetusta. Me pyrimme puuttumaan vain tilanteisiin, jossa päätökseen lopputulokseen ei päästä hyvin poliittisesti arkaluontoisilla aloilla. Kiitoksia. Uh, Uskoakseni äh, kollega äh, kaupan pääosastosta voi kertoa teille vielä kauppaan liittyvästä ulottuvuudesta. Anna nyt kollegalle puheenvuoron. Uh, on kuunneltava mm, näitä asioita herra Tabli, teillä on puheenvuoro. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Good morning. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta teille kaikille. Todellakin haluaisin tukea arviota, joka liittyy siihen, tärkeää tämä esitys on kaupan alueella, miten kaupan politiikan alueella. Erityinen politiikan alue, jossa komitologiaa sovelletaan, on kauppaa tehtävien toimenpiteiden toimenpano. Helmikuussa 2014 hyväksyttiin kaupan puolustuksen menettelyjen hyväksyminen oli komitologian säätelyn ulkopuolella, mutta tuo muuttui. Ja me olemme myös ehdottaneet kahden tyyppisiä esityksiä. Tässä neuvoantava menettely ja sitten tutkintamenettely, joka mm, koskee lopullisia kaupan puolustuksen menetelmiä silloin, kun on normaalit komitologian säännöt koskevan silloin tätä tutkintamenettelyä lukunottamatta muutamia poikkeuksia tai erityisiä sääntöjä, joista lyhyesti aion puhua. Mitä tulee tähän komitean, joka asiaa tutkii siellä, päätökset tehdään määrä enemmistöillä. Meillä voi olla lukuisia eri vaihtoehtoja. Mitä tulee tulokseen, voi olla myönteinen mielipide määrä enemmistöllä tästä komiteasta, mikä merkitsee sitä, että näissä olosuhteissa komission täytyy hyväksyä tuo esitys, jonka se on lähtenyt komitean käsiteltäväksi, tai sitten on myöskin tilanne, jolla ei tule, jolla ei synny mielipidettä määräenemmistöllä. Ja silloin meidän täytyy selvittää hiukan, mitä ovat erityispiitteet, jotka liittyvät kaupan suojatoimiin. On kaksi muuta vaihtoehtoa, siis ei ole mielipidettä tai ei yksinkertaista enemmistöä esitettyä säädöstä vastaan näissä tapauksissa. Komissio voi hyväksyä esityksen siinä muodossa, kuin se oli esitetty tälle komitealle. Jos meillä on yksinkertainen jäsenvaltioiden enemmistö, joka vastustaa komission esitystä, silloin komission täytyy käynnistää vetomusmenettely, eli asia pitäisi olla vetomuskomiteassa, mikä on yksityiseri, yksi erityispiirre, joka liittyy näihin kaupan suojelupisteisiin. Sitten on myöskin ratkaistavaa tutkintamenettelyyn tuloksen yhteydessä, jos määräenemmistön kanta on, hyväksymä kanta on kielteinen, silloin täytyy käsitellä samalla tavoin tämän vetomusmenettelyn kautta. Tilanne on se, että tämä vetomusmenettely on käynnistynyt tähän mennessä vain yhden ainoan kerran. Ja meillä on kuitenkin hyvin suuri määrä kuulemisia vuosittain, mutta tuloksena yleensä on ollut tämä tutkintamenettely, joten äh, komissio on hyväksyä sen esityksen, se on, jonka se on hyväksynyt. ainoa kerta, jolloin tämä muutoksenhakumenettely käynnistyi, oli äskettäin. Ja kysymys oli sulla aurinkopaneelitapauksesta nyt keväältä 2017, jossa tilanne oli hiukan mutkikkaampi muissa tapauksissa. Nyt se, arvio nyt se, etäätäinen hyvin alhaista lukumäärää, joka on ollut mm, tällaisia, mitä tulee näihin muutoksiin kuin menettelyihin, katsotaan, että se on hyvin äh, rajallinen merkityksen tällä alueella. Silloin kun kysymys on muutoksista, jotka liittyvät äänestyssääntöihin, muutoksaku komiteassa se, että tämä vetää sen korkeammalle tasolle kuin ministeriöiden tasolle, on syytä pohtia sitä, kun on kysymys kaupan suojatoimenpiteistä, että kysymys on hyvin oikeudellisesta välineestä, johon liittyy tiettyjä teknisiä kriteerejä, jotka liittyvät siihen, tapahtuuko polkumyyntiä, aiheuttaako haittoja, ja toinen asia, joka ottaa huomioon, on se, että meillä on myöskin määrä, jotka ovat asetuksiin lainsäädännössä määritelty, jotka koskevat tätä menettelyä. Se, että mentäisiin vielä korkeammalle tasolle, ministeriön tasolle, esim. poikkeuksia olosuhteissa, jolloin ei syntyisi lausuntoa komiteassa meidän pitäisi katsoa sitten, miten täytyy toimia, koska ajatellaan, että lain mukaan kuitenkin täytyy saada tämä tarkastelumenettely tiettyyn ajankohtaan mennessä päätökseen. Lopettaisin näihin kommentteihin ja olen valmis ottamaan vastaan kysymyksiä. Uh, thank you very much to both, uh, representatives of the... Kiitos komission edustajille heidän ajatuksistaan ja nyt käännynkin kollegojen puoleen, varjoesittelijöihin ja valiokunnan jäsenen puolen ensi sre ryhmästä Alicia Mosca. Meidän varjoesittelijämme Emmanuel Moreno ei ole paikalla, joten minä puhun hänen nimissään. Meidän varjoesittelijämme on samaa mieltä Euroopan komission kanssa siitä, että komiteajärjestelmä ei ole toiminut viime vuosina johtuen siitä, että se ei ole tarpeeksi avoin ja siitä puuttuu myös jäsenvaltioiden joukosta poliittista vastuunkantoa. Ja tämä on johtanut aikamoiseen kritiikkiin EUn e päätöksentekojärjestelmää kohtaan. Kun on kysymys muutoksenhakukomiteassa asioista, kuten esimerkiksi ympäristö ja terveys, niin siinä on avoimuuden puutetta. Me muistamme että esimerkiksi kun neuvostossa käsiteltiin asiaa uudestaan, niin ei saatu tarpeeksi ääniä anti-dumping-lainsäädännölle aurinkopaneeleissa. Tämä on hyvin selkeä institutionaalinen ongelma, kun jäsenvaltiot eivät halua tavallaan vahvistaa omia valintojaan. Meidän varjoesittelijämme mielestä parlamentin pitää olla positiivinen komission tekemiin muutoksiin – niin, että voitaisiin, komissio voisi ottaa kantaa ja muutoksenhakukomitea voisi ottaa kantaa ja esimerkiksi myös äänestystulokset ja äänestys tehtäisiin julkiseksi. Varjoesittelemme on pahoillaan siitä, että parlamentilla ei ole suurempaa roolia tässä, mutta hän on valmis tekemään yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa. Kiitos. Thank you very much. Uh, the order of our... Kiitos poliittisten ryhmien järjestyksessä. Seuraavana vuorossa ECR, sitten ALDE. En näe, että heidän edustajanne on paikalla. Sitten GUE, vihreät. Ei, kiitos. EFDD, ja nyt käännyn sitten muihin, muiden valiokunnan jäsenten puoleen. Ja täällä on yksi puheenvuoropyyntö. Very much, uh, chair. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Thank you well. <clears throat> For all Kiitos uh, kaikesta tästä työstä, jonka Vim on tehnyt, uh, koska tämä on todellakin asia, jota josta kukaan ei oikeastaan pidä, koska tämä ei anna äh, ainakaan mitään kovinkaan positiivista julkisuutta. Ja jatkanpa nyt sitten saksaksi. Grundsätzliche Bemerkungen machen, ich diese Diskussion über delegated... Niin, näistä delegoidusta säädöksistä ja komitologian valvonta, ähm, äh, vaikutusten arvioinnit ovat asioita, jotka eivät vuosikymmeniä ole toimineet. Äh, tämä on aina ollut tavallaan kuljettu äh, samaa tietä, koska tässä on kysymys myös toimivaltuuksista toimielinten välillä. Ja toisekseen jäsenvaltiot eivät vaikuta tietävän, että heidän omat ministerinsä ovat neuvostossa jotain päättäneet ja toimivat sitten sillä tavalla, kun asiat vain tapahtuisivat Brysselissä ja sillä ei ole mitään tekemistä heidän ministereittensä kanssa. Sen vuoksi minusta on nyt todellakin hyvä, että me vihdoinkin toivon mukaan saamme hoidettua asian niin, että ministereiden äänestyskäyttäytyminen julkaistetaan. Se on demokratiaa. Sen lisäksi koko tämä asia kaatuu usein monimutkaisuuteen. Kukaan ei tiedä enää, kuka on vastuussa mistä ja miten komitologia komitean jäsenet valitaan. Eli tämä koskee myös lainsäädäntöä. On hyvin vaikeata seurata kunnolla asioita, vaikkakin meillä on rooli tässä työssä toimeenpanijana. Eli toivon todellakin, että tässä vähennettäisiin tätä monimutkaisuutta. Ja kolmas asia, puhun tässä nyt kollegoiden nimissä, me aliarvioimme täysin sen, miten paljon politiikkaa ja mitä päätöksiä tehdään komitologian kautta Muistan kymmeniä liitteitä, jota, josta on neuvoteltu komitologian menettelyssä ja niissä on ollut hyvin tärkeitä asioita mukana. Ja asioita, joissa meillä ei ollut eh, yhteispäätösmenettelyä. Joten meidän täytyy parlamenttina huolehtia tästä paremmin ja huolehtia siitä, että me olemme mukana mahdollisimman pitkälle tässä päätöksentekoprosessissa. Mikäli komissio lähtee konkreettisesti jotain muuttamaan, niin että se muuttaisi sen niin, että tavallinen kansalainen tietäisi edes hiukkasen, mitä täällä on tapahtumassa, niin tämä olisi valtava askel eteenpäin. Kiitos. Ähm, Thank you. Kiitos. En näe muita puheenvuoropyyntöjä, joten käännyn sitten esittelijän puolen johtopäätöksen varten. Wim van de Kamp. Puheenjohtaja, kiitos. Ensinnäkin kiitos SND-ryhmälle hyvin selkeästä kannanotosta. Odotan ilois, ilolla yhteistyötä tämän ryhmän ja muidenkin ryhmien kanssa. Ja mitä edustaja Godelive sanoi, totta, on äh, se, että lähtäisin tässä nyt käynnistämään äh, isoa keskustelua komitologiasta, äh, ei ole houkuttelevaa. Minä olen itse ollut mukana monissa asioissa ja kun katsotaan esimerkiksi delegoituihin säädöksiin, niin ja täytäntöönpanosäädöksiin, niin mitä parlamentti on oikeastaan tehnyt tällä, äh, tälle lainsäädännölle? No, minä lupasin, että me emme lähde tähän keskusteluun ja me tulemme käsittelemään näitä komission äh, ehdotuksia ja kiitänkin DG äh, Tradein edustajaa ja me tulemme käsittelemään tätä muutosta niin sanotusti puhtaasti neuvotellen komission kanssa niin, että saamme tähän hyvän lopputuloksen. Kiitos. Uh, thank you very much. This uh, concludes our debate. Kiitos. Tähän päättyy keskustelu tästä asiasta. Niin kuin tiedätte, oikeusvaliokunta ei ole vienyt lukuun omaa aikatauluaan, mutta joka tapauksessa käymme keskustelua asiasta äh, lokakuussa. Joka tapauksessa kiitoksia kovasti. Siirrymme nyt sitten kohtiin kuusi ja seitsemän. Meillä on yhteiskeskustelu Euroopan unionin sen valtioiden sekä Kasastanin tasavallan tehostetusta yhteistyösopimuksesta ja toisaalta, äh, siis niin kuin sanottu, mm, nämä sopimukset jotka Kasakstan allekirjoitti 2015 joulukuussa, jota on pantu toimeen väliaikaisesti viime vuoden toukokuusta ja marraskuussa pyydettiin parlamentilta suostumustaan sopimukselle. Vastuvaliokuntana on ulkoasevaliokunta ja se päätti tehdä päätösaseman, joka liittyy tähän suostumukseen, joten käsittelemme kumpaakin kohtaa nyt tästä asiasta. Meidän valmistelemme on herra David Borelli. Keskustelun aikana, jota ensimmäisessä kertaa käytiin asiasta, hän ei voinut olla paikalla, nyt hän on paikalla, hän voi esitellä lausuntonsa kummastakin asiakohdasta, ja hän saa puheenvuoron. Grazie, grazie mille. Paljon kiitoksia puheenjohtaja esitelläkseni nämä lausunnot ja luonnoksen koskien tehostettua kumppanuus- ja yhteistyösopimusta Kazakstanin ja Euroopan unionin välillä haluaisin muistuttaa taloudellisesta ja geopoliittisesta tilanteesta, johon tämä uusi taloudellisten suhteiden mm, muutos liittyy. Kazakstan äh, on tilanteessa, jossa se on ollut Euroopan unionin Keski-Aasian tärkeä kumppani. Tällä hetkellä suhde Euroopan unionin ja Kazakstanin välillä on kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen 99 vuodelta tehnyt sopimuksen pohjalla. Meillä on tehty Kazakstanin toiveesta useita uudistuksia liittyen lähentymiseen Euroopan unioniin. Ja meillä on nyt tarve luoda laajempi yhteistyö puitteisto vuonna 2015. Saimme tämän puutto- päätökseen, kun neuvottelut tehostetusta kumppanuusyhteistyösopimuksesta saatiin päätöksen, kuten myöskin taloussopimuksesta vuonna 2016, kuten puheenjohtaja mainitsi. Nyt meillä on uusi vaihe Euroopan unionille. Tämä on uusi siksi, sillä tämä on ensimmäinen tämän tyyppinen sopimus Keski-Aasiassa. Tämä on tärkeää Äh, kun 29 yhteistyöalueita tarkastelemme ja kun tarkastelemme tämän alueen maita, jotka Euroopan unionin naapurustopolitiikan alueeseen nyt astuvat. Tämä tulee olemaan äh, viitemalli tämän alueen Euroopan unionin suhteille ja Euroopan unionin naapuruuspolitiikalle alueella. Tämä sopimus tulee vahvistamaan Euroopan unionin ja Kazakstanin suhteita ja samaan aikaan antaa Sanan hallinnolle äm, tukea Kiinan ja Venäjän suhteessa Krimin tilanteessa ja Eurasian talousliiton äh, tilanteessa. Me otamme huomioon maan tilanteen. Euroopan unioni pitää Kazakstania luottavana kumppanina vaikka sen hallinto on hyvin tunnettu itse asiassa, hyvin monet opiskelijat, jotka nyt toimivat hallinnossa, ovat opiskelleet Euroopassa. He ovat Kazakstanin hallintoon välittäneet eurooppalaista tietämystä ja tämä on hyvin tärkeä seikka myöskin koskien kahdenvälisiä suhteita. Me Euroopan unioni on Kazakstanin ensimmäinen kauppakumppani, vastaan noin yhtä kolmasosaa sen viennistä, erityisesti öljyn ja kaasun viennistä. Euroopan unionin vienti on monimuotoisempaa, viemme lääkeaineita, lääkkeitä ja muovia kemianteollisuuden tuotteita. 50 prosenttia suorasta ulkoisesta investoinnista Kasakstaniin tulee myöskin Euroopan unionista. Kun tarkastelemme Euroopan unionin ja Kasakstanin välisiä suhteita, niihin heijastuu, ne heijastuvat tähän sopimukseen – Meillä on ensinnäkin 180 eri osiota ja meillä on e, erilaista kauppayhteistyötä, tulliyhteistyötä, teknistä yhteistyötä, terveys- ja terveysalan yhteistyötä. Tämän lisäksi myöskin pääoma ja julkisen hankinnan alan sopimuksia Kazakstan ei ole Euroopan unionissa vielä ähm, tunnettu kauppakumppani. Se on nyt siirtymävaiheessa vuonna 2015 Euroopan unionin kanssa tehty sopimus on siis tärkeä haaste Kazakstanille nykytilanteessa, jotta se pystyisi kasvattamaan standardinsa tasoa Euroopan unionin ja kansainvälisiä markkinoita vastaavaksi. Suurimmat ongelmat, jotka ovat vielä auki Euroopan unionin ja Kazakstanin suhteissa, liittyvät kauppasuhteissa seuraaviin. Kazakstanin talous on liian sidoksissa vielä kaasu- ja öljysektoriin. Meillä ei ole, se ei vielä riitä takaamaan maan talouden kehitystä. Kazakstanille talouden kehitys on aivan absoluuttinen prioriteetti. Se Kazakstan on maa, joka 25 vuotta sitten sai itsenäisyytensä. Se on käynyt poliittisen siirtymävaiheen läpi ja se on nyt siirtymässä avointa demokratiaa kohti. Ja tässä yhteydessä kahdenvälinen kauppa, sopimuksemme on tärkeä. Haasteet ovat yhä vaikeita. Euroopan unionin ainut kansainvälinen toimija, joka on nimenomaisesti auttanut näissä kysymyksissä äm, aikaisemman sukupolven sopimuksemme myötä. Euroopan unionin ja Kazakstanin ähm, sopimus sekä Euraasian ähm, markkinat ovat jotakin, missä Euroopan unionin roolia tulee tukea, ja se marginalisoitu. Tästä näkökulmasta myös sopimusta kauppapolitiikan lisäksi tämä sopimus on Euroopan unionin pehmeän vallankäytön ala vähän Keski-Aasiassa. Ja B-kohta välinen vaihto viime vuosina on ollut öljy- ja kaasualalla tärkeä Venäjän talouden rinnalla. Tässä yhteydessä haluaisimme korostaa sitä, kuinka tärkeää on monimuotoista taloustoimintaa ja taistella korruptiota vastaan. Euroopan unionin keskiasian strategian mukaisesti maa on yhä avoin kysymys pyydämme, että komissio tukisi Kazakstania uudistustyössä. Ja sitten C-kohta. Äh, Kazakstan 2015 äh, on liittymässä VTH ja harmonisoi lainsäädäntöään sen mukaisesti. Äh, väärännösten piraatituotteiden kauppa ovat hyvin pitkälle levinneitä ja tekijänoikeuksien suoja ei ole riittävä. Meidän tulee yhä jatkaa näiden seikkojen vahvistumista D-kohtaan. Me tulee Kasakstanin osallistumisen Euroasian talousliittoon, tämä herättää hyvin paljon huolia kun tarkastelemme vientitulleja, tämä saattaisi aiheuttaa ulkoisille toimijoille suuria ongelmia. Sitten seuraava kohta, eläinlääketieteen alalla sertifiointi ja valvonta ja eläin- ja eläinperäisten tuotteiden vaihto ovat kysymyksiä Kazakstanissa. Korostamme tärkeyttä tehokkaiden kontrollien takaamisessa. Tämän lisäksi Kazakstanissa on tehty vuoden 2009 jälkeen hyvin suuria uudistuksia. Tarkoituksena on taata se, että meillä on viiden vuoden siirtymävuosi, kausi näiden uudistuksen kohdalta tämän jälkeen, kun tarkastelemme äm, energialaa, aikaisempien huolien ja Euroopan parlamentin aikaisemmin maaliskuussa 2016 esiin toimen huolen lisäksi meillä on myöskin kysymyksiä ilmaisuvapauteen liittyen, yhteenvetona tämä sopimus voisi tarjota hyvin suuria taloudellisia hyötyjä Euroopan unionille, mutta ennen kaikkea se voisi sisäisesti vahvistaa viime vuosien kehitystä Kazakstanissa ja sen lähentymistä Euroopan unioniin. Äh, meillä on vielä äh, kysymys äh, näiden sopimusten väliaikaisesta roolista ennen kuin parlamentti on niille antanut suostumuksensa meillä on riskejä, että parlamentin rooli saattaa vähentyä prosessissa, ellei tämä tapahdu. Paljon kiitoksia. Kiitos. Uh, thank you very much and I turn now. Kiitos. Nyt puheenvuorot ryhmän ensin EPP, varjoesittelijä Hodelive Kistaut Rovolt. Kiitos. Minä voin olla lyhytsanainen siksi, että Haluan kiittää lausunnonlaatija Borellia tehdystä työstä. Työ on erittäin hyvää ja voimme kansanpuolen ryhmänä 90 prosenttia hänen esityksestään tukea. Kasakstan on hyvin tärkeä kumppani keskiasiassa ja esittelijän lausunnonlaatijan luonnos menee oikeaan suuntaan. Ja me ryhmänä tulemme myös tukemaan uutta kauppa- ja yhteistyösopimusta, siis ratifiointia. Tiedätte, että kahdenväliset suhteet, ennen kaikkea suhteet kaupan ja investointien alueella, ovat jotain, mitä pitäisi vahvistaa. Ja me odotammekin, että sopimus saa aikaan sen, että Saksanissa tapahtuu poliittisia ja demokraattisia uudistuksia tämän sopimuksen ansiosta. Yhden kommentin haluaisin esittää ja se koskee kohtaa G, eli viimeistä kohtaa tässä lausuntoluonnoksessa. Minä uskon, että ei ole aivan oikein se, että jotakin maata kehotetaan olemaan, äh, siis tämä ei, niin tämä ei koske kohtaa G, vaan kohtaa D, siis että se näitä velvoitteitaan ei täyttäisi, jotka koskevat voimassa olevia sopimuksia, jotka liittyvät Euraasian talousunioniin. Me tiedämme, että Kasakstan on sitoutunut erilaisiin muodostelmiin ja varmastikin on hyvin vaikea kaikkia näitä eri tasoja pitää tasapainossa, mutta en pitäisi kyllä tukea sitä, että Kazakstan jollakin tavoin saa, että sen täytyy saada nämä asiat järjestykseen. Ja mitä tulee sitten kohtaan G, minä tämän ilon osalta toteaisin asiat myönteisemmin, koska nämä tarkistukset tulemaan sitten tekemään näistä asioista. Haluan kiittää herra Borelia hyvästä työstä ja tämä tekee varjoistelijoiden työn helpoksi. Uh, thank you very much and now... Kiitos. Ja nyt S&D ryhmän puolesta David Martin. Thanks very much. Our, uh, shadow Kiitos. Uh, Maria Rena on meidän varjoesittelijämme, mutta hän ei voi ikinä, ikävä kyllä olla paikalla ja haluan kiittää Borellia hänen työstään ennen kuin luen Marin tekstin. Mari sanoo, että hän äh, näkee, miten tärkeä ja strateginen rooli Kazakstanilla on. Se on EUn tärkeä kumppani Keski-Aasiassa ja yhteistyötä täytyy vahvistaa sitä huolimatta Euroopan unionin ulkopolitiikan täytyy ja ulkoisten toimien täytyy olla EUn periaatteiden mukaista. Äh, ihmisoikeustilanne on huolestuttava Kasakstanissa varsinkin, äh, yhdistymisvapaus, äh, sananvapaus ja työntekijöiden oikeudet. Hän muistuttaa myös ähm, ILOn julistuksesta viime kesäkuussa, jossa kehotettiin parantamaan Kasakstanissa työntekijöiden oikeuksia ja olosuhteita. Ja hänen mielestään tämä täytyy ottaa vahvasti mukaan päätöslauselmaan. Ja jos se ihmisoikeustilanne heikkenee, niin tässä täytyy olla mukana myös äh, keskeyttämislauseke me haluamme meidän ryhmässämme, että varmistetaan, että Kazakstan noudattaa ILOn suosituksia sekä ihmisoikeuksia ja ää, oikeusvaltion periaatetta. Kiitos ja SCR ja Alden osalta. En näe, että ketään olisi paikalla Kuen puolesta. Herra Scholz, teillä on puheenvuoro. Ähm, Kiitos puheenjohtaja. Meidän varjoistelijamme Äh, Lia Rike ei tänään ole paikalla, mutta hän on mm, kuitenkin tehnyt alustavaa työtä ja ulkoasivaliokunnassa juuri keskustellaan tästä mietinnöstä, joka koskee asiaa ja olen siellä varjoesittelijänä. Minä haluaisin aluksi todeta, että kyllä, kysymys on hyvin mutkikasta ja tärkeästä aiheesta, sillä kysymys ei ole pelkästään Kasakstanista, vaan siitä, miten, millä tavoitteella me kehitämme talous- ja poliittista yhteistyötä Kasakstanin kanssa. Haluaisin tässä sanoa selvästi, että me luultavasti olemme tilanteessa, jossa on hyvin tarkkaan katsottava, mitkä ovat sopimuksen määräykset, joka osittain vain on vuodesta 2016 ollut osittain voimassakin tilapäisesti ratifiointimenettely käsittely tehdään tavallaan jälkikäteen ja pitää katsoa, mitkä ovat puiteodotukset poliittiselle ja taloudelliselle yhteistyölle Kazakstanin kanssa tällä hetkellä ja miten meidän pitäisi konkreettisesti toimia. Olen David Martin kanssa yhtä mieltä siitä, että sosiaalinen tilanne maassa, ammattilaisoikeuksien, ihmisoikeuksien kysymys ovat, ovat asioita, joissa tilanne on vakava ja suurlähettiläskokouksessa tämä oli yksi kysymys, joka liittyy nimenomaan kauppaan ja ihmisoikeuksiin Aasiassa ja Tyynimeren valtioissa. Ja meidän on selvästi politiikan osalta oltava johdonmukaisia ja myöskin ajatellen ulkosuhdehallintoa ja komissiota ja jäsenvaltiota meidän pitää yhdessä ja mutta myöskin yhdessä jäsenkumppanimaiden kanssa pyrkiä saamaan aikaan johdonmukaisen lähestymistavan ihmisoikeuksien toteuttamiseen omalta osaltaan, siis pyrkiä tämän kehittämiseen ja edistämään tämän kehittämistä. Mitä tulee sitten tähän itse lausuntoon. Meidän on oltava tasapainoisia ja haluan kiittää tässä kollega Borrellia siitä, että hän on katsonut tarkkaan sitä, mikä on suhde Eurasian talousunioniin, mitä intressejä Euroopan unionilla on ajatellen yhteistyötä Eurasian unionin kanssa, miten tässä pitäisi mennä eteenpäin, niin pitäisi vielä kerran katsoa sitä, miten tämän, miten voitaisiin kenties vahvistaa näitä äh, lausunnon kommentteja. Näiltä osin olemme siihen valmiita. Ja myöskin tämä yhteys ihmisoikeuksiin ja ammattiyhdistysoikeuksiin on asia, joka pitäisi ottaa esille. Ajatellen myöskin sitä, että miten ovat äh, saatavilla sosiaaliset palvelut kaikkien ihmisten kannalta Kasastanissa. Tämä voisi olla yksi edellytys sille, että muodostetaan tätä talousyhteistyötä. Kiitos. Uh, thank you very much. Kiitos käännynkin sitten vihreiden puoleen. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you, miss. Paljon kiitoksia ja kiitoksia teille esittelijä tästä erittäin hienosta luonnoksesta. Tämä on uskokseni erittäin hyvä pohja työllemme. En halua nyt kaikkea toistaa, mitä jo todettiin, vain muutama huomio. Minun ryhmäni on myöskin hiukan skeptinen kaupan ja investointisuhteiden vahvistamisen kohdalla Kazakstanissa tällaisella hetkellä, jolla poliittinen ihmisoikeuskenttä maassa on hyvin kaukana paremmasta. Kazakstan kuitenkin on varmasti maa, joka etenee parempaan suuntaan, ottaen huomioon alueelliset tilanteet. Meidän täytyy ottaa myöskin geopoliittinen todellisuus huomioon. Näinhän tehtiinkin Ukrainan ja Venäjän suhteen. Kazakstanilla on hyvin rakentava rooli niiden välillä. Jos palaamme ihmisoikeustilanteeseen, me pahoittelemme sitä, että vahvistettu kumppanuus- ja yhteistyösopimus ei sisällä täyttä kauppa- ja kestävän kehityksen kappaletta. Tästä syystä Euroopan parlamentti tulee kiinnittämään erityistä huomiota maan menneisyyteen näissä kysymyksissä. Olen huolissani näistä hyvin kunnianhimoisista paikallisista tavoitteista raaka-aine- ja energiasektorilla ja teknologian eh, siirtymisessä. Tässä uskoakseni joillakin aloilla maa jo käyttää erittäin edistynyttä teknologiaa. Tämä ei ole yksisuuntainen äh, yhteistyö. Me voisimme myöskin oppia heiltä jotakin uskoakseni ja lopultakin, äh, mitä tulee pääomavirran vapautumiseen, haluaisimme esittää toimuksen, että tähän liittyvää rahanpesun riskiä seurattaisiin läheistä. Kiitoksia. Kiitos, Arne Buchna. Ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, joten nyt käynkin komission puoleen. Meillä on herra Sudnelis kaupan pääosastolta. Olkaa hyvä. Yes, good morning to all. Thank you very much. Uh, uh, Huomenta. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos esittelijälle hänen mietintölausunnosta luonnoksestaan. Käsittelimme tätä jo ensimmäisessä keskustelussa valiokunnassa. Kasakstan on meidän suurin kauppakumppanimme Keski-Aasian alueella – Meillä on hyvin tärkeä kauppaa heidän kanssaan. Ja se on vähentynyt, vähentynyt arvossa, äh, ei niinkään volyymissa, johtuen öljyn hinnan laskusta, mutta nyt kauppa on kasvamassa. Kasakstan on luonnollisesti tärkeä ja luotettava energiakumppani tällä alueella. mikä on tärkeätä EUn energiaturvalle. Me olemme tukeneet vahvasti ensin Kazakstanin jäsenyyttä VTOssa ja rinnakkain neuvottelimme samanaikaisesti vahvistetusta yhteistyöstä Kazakstanin kanssa. Tämä on ensimmäinen vahvistettu yhteistyösopimus näiden maiden, alueen maiden kanssa, joten siltä osin tämä on hyvin äh, tärkeää, koska tämä on äh, äh, tavallaan voisi olla askel kohti muita sopimuksia tällä alueella. Tässä on mukana hyvin erilaisia aloja ja asioita, jotka jossa on otettu myös tähän sopimukseen on otettu myös käyttöön riitojen sovittelumekanismi. Ja tämä on hyvin tärkeä lisä. Jatkanko puheenjohtaja? <laughs> I think it's uh, better to have uh, two minutes of break until we try. Parempi pitää kahden minuutin taukoa ennen kuin saa selvistää kysyä ilmeisesti jollakulla nyt ongelmia tänään, koska aamulla oli ongelmia ilmastoinnin kanssa. Tulkkien kopeissa näyttää siltä, että ongelma on nyt ratkaistu, mutta nyt meitä boikotoidaan. Kahden minuutin tauko, ehkä ongelma saadaan ratkaistuksi. let's continue. Uh, let's hope that everything will be okay from now on. Nyt ehkä voidaan jatkaa. Herra Sudelis takaisin teille. Jatkakapa puheenvuoroanne. So Kiitos puheenjohtaja. Niin sanotaan tässä on nyt uusia eri aloja ja, ja sitten riitojenratkaisumekanismi on tässä mukana, mikä on erittäin tärkeä asia, kun pyritään parantamaan Kasakstanin yritysilmapiiriä. Ja sen lisäksi tämä tukee investointeja maahan, kuten myös esittelijäkin sanoi, tässä on kysymys hyvin pitkälti energiatuotteista. Jos saan tehdä muutaman kommentin näistä ehdotuksista, joita tässä mietintöluonnoksessa on. Kohta B, jossa vedotaan komissiota tukemaan kasakstanin äh, Kazakstanin viranomaisia täytäntöön panemaan tämä sopimus. Tässä haluaisin kertoa, että me olemme ryhtyneet jo kahteen erityiseen toimeen tässä. Ensinnäkin äh, meillä on äh, projekteja teknisen avun alalla, samoin kuin teollis- ja tekijänoikeuksien alalla. Ja marraskuussa oletettavasti EUn asiantuntijoita lähtee Kasakstaniin paikan päällä antamaan käytännön apua ja tukea näissä kysymyksissä. Sitten olemme rahoittaneet niin kutsutun GAP-analyysin, jossa tutkitaan nykyistä lainsäädäntöä ja asetuksia, äh, jotka ovat siis voimassa Kasaktanissa ja minkälaisia muutoksia tarvitaan, jotta Kasaktan oikeais, oikeanlaisella tavalla voisi täytäntöön panna sitoumuksensa tämän sopimuksen pohjalta. Eli tällä tavalla me yritämme auttaa Kasakstania itse paremmin täytäntöön panemaan sen sitoumuksia. Sitten kohta C, jossa painotetaan, miten tärkeää on sitoumukset teollisen tekijänoikeuksien alalla. Ja tässä viitataan tähän alueelliseen järjestelmään. Tämä on hyvin tärkeä kysymys, jonka olemme ottaneet esiin Kasakstanin viranomaisten kanssa varmistaaksemme, että he täyttävät velvoitteensa niin kuten artiklassa 64 sanotaan tässä eu kumppanuus- ja yhteistyösopimuksessa. Ja tässä on puhuttu jopa, että muutettaisiin tätä kansallista periaatetta ja siirryttäisiin kansainväliseen järjestelmään. Mutta me nyt tässä muistutamme Kasakstania heidän velvollisuuksistaan ja he ovat varmistaneet meille, että he tulevat täyttämään velvollisuutensa. Sitten kohta E, Tässä on kysymys asiasta, josta puhumme jo ensimmäisessä tapaamisessa maaliskuussa Kasakstanin viranomaisten kanssa. On tärkeää, että he ovat mukana tässä Traces-järjestelmässä, SPS, että se täyttää SPS-sitoumuksensa. Tämä on hyvin tärkeää meille, että voimme varmistaa, että ja Kazakstan hyväksyy bilateraaliset SPS-velvoitteensa, jotka on neuvoteltu EUn kanssa liittyen myös VTOn vaatimuksiin. Sitten meillä on tietyt aikataulut tässä myös, joita tulee noudattaa, ja tämä koskee myös erilaisia tariffeja, ja esimerkiksi sitä, että millä ehdoin Kasakstan liittyy VTOhon. Ja näissä keskustelussa VTO-jäsenyydestä Kasakstan sanoi, että he pyrkivät tuomaan lainsäädäntönsä EUn lainsäädännön tasolle. Tällä hetkellä ne tariffit, joita Kasakstan noudattaa, ovat ne, joista on neuvoteltu. Jos he sitten tulevaisuudessa haluavat käyttää hyväkseen VTOn antamia tarjoamia mahdollisuuksia, niin silloin heidän täytyy käynnistää neuvottelut VTOn jäsenten myös EUn kanssa. sitten vielä lopuksi kohta G. Työntekijöiden oikeudet ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Tämä on asia, jos me teemme läheisesti yhteistyötä, ensinnäkin sisäisesti työllisyyspääosaston ja ulkosuudenhallinnon kollegoiden kanssa – niin että voimme varmistaa, että Kasakstan noudattaa sen kansainvälisiä sitoumuksia ja velvollisuuksia. Olemme käyttäneet paljon aikaa ensimmäisessä yhteistyö- ja kauppa äh, komiteassa, jossa käsittelimme näitä asioita maaliskuussa – ja otimme nämä asiat esiin eh, Kasakstanin viranomaisten kanssa. Kasakstanin viranomaiset eh, ilmoittivat, että he aikovat jälleen kerran ää, eh, tarkistaa ää, työlainsäädäntöä niin, että se olisi ILO ja muiden kansainvälisten ää, sääntöjen mukainen. Joten me seuraamme tätä intensiivisesti. tulemme keskittymään tähän erityisesti tulevina kuukausina bilateraalisissa keskusteluissamme Kasakstanin kanssa. Eli tässä valitat minun kommenttini Borellin mietintö luonnoksesta. Kiitos. Ja nyt palaan esittelijään. Saaksemme kuulla, miten hän vetää yhteen keskustelun. Kiitoksia puheenjohtaja. Ennen kaikkea haluaisin kiittää kollegoja näistä eri huomioista. Kuitenkin, kuten kaikki tietävät, äh, ähm, lausunnon laadinnassa meillä on hyvin rajallinen tila kaikkea, äh, mitä toivoinen voinut sanoa, ja kun tunnemme hyvin, minkälainen Kazakstanin tilanne on. olisimme toivoneet, että enemmän mahdollisuuksia olisi ollut mainita asioita, kirjoittaa hiukan pidemmin, mutta me pyrimme laatimaan synteesinomaisesti sellaisen tekstin, joka kattaa nämä kaikki asiat, joihin viitattiin, aina ihmisoikeuksista siihen, kuinka tärkeää on tehdä yhteistyötä, poliittisella kentällä. Toivon, että eri tarkistukset auttavat laatimaan tekstin, joka olisi hyvin eri parlamentin jäsenten linjoilla. Ja tässä vielä aivan viimeisenä mm, voisimme korostaa nopeaa sopimuksen toimeenpanoa ja parlamentin roolia, sillä kuten tiedämme, Paljon aikaa on mennyt ja olisi hienoa, että kollegoilta saataisiin tukea tähänkin. Kiitoksia. Uh, thank you, Kiitos esittelijälle. Kiitos kollegoille, jotka osallistuvat tähän keskusteluun. Määräaikatarkistukselle kummastakin asiasta on 4. syyskuuta kello 18. Seuraavassa kokouksessa 25. syyskuuta äänestämme taustaluonnoksesta kummastakin, siis suostumuksesta että siihen liittyvästä päätöslauselmasta. Tämä päättää tämän keskustelun ja siirrymmekin nyt sitten kohtaan yhdeksän, joka on keskustelu komission kanssa makrotaloudellisen rahoitusavun täytäntöönpanosta. Niin kuin tiedätte hyvin, meillä on usein ollut raportteja ja keskusteluja välineestä, makrotaloudellisen rahoitusavusta. Meillä on komission kertomus Euroopan parlamentille neuvostolle, joka koskee kolmansien maille myönnetyn makrotaloudellisen rahoitusavun toteutusta vuonna 2016. Komission kertomus käsittelee toimeenpanoa, ohjelmien toimeenpanosta Georgiassa, Jordaniassa, Kirkisen tasavallassa, Moldovassa, Tunisiassa ja Ukrainassa. Käännykin nyt komission puolen herra Lennartsin puolen, joka vastaa makrotaloudellisen rahoitusavon kysymyksistä ECFin pääosastolla, ja hän varmastikin kertoo meille tästä kertomuksesta. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kuten mainitsitte, minä esittelen lyhyesti makrotaloudellisen avun toimenpanovuonna 2016, samoin kuin myöskin nykytilanteessa toimeenpanosta. Vuosi 2016 oli sanotaan, oli tyypillistä jatkuva edistys toimenpanossa, mitä tuli näihin olemassa oleviin ohjelmiin Georgiassa, Kirgistan tasavallassa, Tunisissa ja Ukrainassa, vaikka monia maksuja oli lykättävä syistä, joihin unioni ei voinut vaikuttaa. Sitten vaikea poliittinen ja taloudellinen tilanne jatkui joissakin naapurusmaissa – minkä vuoksi kaksi jatkotointa hyväksyttiin Tunisiassa ja Jordaniassa, ja uusi toimi, jota komissio esitti sitten myöskin Moldovaa varten. Nyt esittelen lyhyesti tilanteen, mitä tulee toimeenpanoon maakohtaisesti. Vuonna 2016 viimeinen osuus välitettiin Kirgisialle tästä tuesta. Ja tämä saattoi päätökseen hankkeen, joka oli poikkeuksellinen sikäli, että Kirgisia on eh, rahoitu, maksettu rahoitustuen eh, uuden ulkopuolen alueen ulkopuolella, mutta ei ole syytä tukea demokraattista prosessia Kirgisiassa. ajatellen sitä, miten tyyttävästi saatiin päätökseen ehtojen tarkastelu, joten komissio maksoi viimeisen osuuden vuonna 2016. Tänä vuonna me olemme myös saaneet päätökseen viimeisen toimen Georgiassa. Viimeinen maksuosuus vuonna 2013 toimesta maksettiin toukokuussa, mutta mahdolliset näkymät Georgiassa ovat sellaiset, että tilanne on haavoittuvainen ja huhtikuussa kansainvälinen valtorahasto hyväksyi kolmen vuoden ohjelman. Georgian tilanne on edelleenkin vaikeassa tilanteessa ja Georgian viranomaiset ovat pyytäneet, että se saisi EUta uuden makrotaloudellisen tukitoimen ja komissio aikoo esittää tällaista. Olemme jo olleet yhteydessä talous- ja rahasioiden komiteaan ja olemme nähneet laajaa tukea uudelle toimeelle Georgiassa. Ja komission parlamentille ja neuvostolle välitetään lokakuun alussa todennäköisesti. Aiomme saada uuden toimen Georgian kanssa, jonka maksimi olisi enimmiltään 45 miljoonaa, mikä sisältäisi 10 miljoonan osuuden, joka on sellainen, jota se maksaa takaisin Jordaniassa. Syyrian kriisin jatkumisen vuoksi kasvu on hidastunut edelleen kahteen prosenttiin vuonna 2016. Tämä on ollut alhaisin kasvutaso Jordaniassa sitten vuoden 2010 myöskin maksutaseen vaje on ollut hyvin korkea, 9 prosenttia. Ja, ja se on lähes 13 prosenttia BKTstä, jos otetaan pois rahoitustukia tämä on saanut. Tässä yhteydessä komissio on esittänyt toista toimea Jordanian osalta 200 miljoonaa luottoina, jonka lainsäädäntöelimet hyväksyivät joulukuussa 2016 neuvottelut ovat, on jo saatu päätökseen yhteisymmärryspöytäkirjasta – ja se tullaan allekirjoittamaan lähi ensi viikolla todennäköisesti. Tällä tavoin me saamme ensimmäisen maksuosuuden maksettua lokakuun loppuun mennessä 2017. Neuvosto ja parlamentti ovat yhteisöpäätösmaan todenneet, että näiden toimien yhteydessä pitäisi katsoa, onko seuranta – toimi, jatkotoimi, sellainen mitä pitäisi tarkastella. Ja komissio tulee katsomaan asiot asia siinä vaiheessa, kuin nykytoimi on viety päätökseen. Tunisiasta. Siellä tilanne taloudellisen kasvun osalta on aika on jotenkin heikko ja maksu sen tilanne on edelleenkin heikon vajeen arvioidaan olevan 9 prosenttia. Ajatellen ensimmäistä tarkastelua, joka, jonka kansainvälinen teki menestyksekäs tar- tarkastelu ensimmäisestä ohjelmasta Tunisian kanssa johti siihen, että saatoimme maksaa viimeisen maksuerän, joka oli 100 miljoonaa euroa. Tunisialle heinäkuun lopussa. Toinen toimi, jonka suuruus kokonaisuudessaan on 500 miljoonaa kolmessa maksuerässä, eh, suuruus on 150 euroa, jotta tullaan toteuttamaan, kun yhteisymmärrysmuistio on allekirjoitettu huhtikuun lopussa ja asiakirjan toimittamisen jälkeen eh, heinäkuussa tämän toimen eh, ensimmäisen maksuerän maksamiseen ei mitään ehdollisuutta, joten me odotamme, että se maksetaan syyskuussa. Ukrainassa maksullinen tilanne vakautumisen osalta on parantumassa. On edelleenkin riskejä, jotka liittyvät Ukrainan talousnäkymiin, jotka johtuvat sisäpoliittiseen vaikeaan tilanteeseen, koska presidentin ja parlamentin vaalit pidetään vuonna 2019 ja sitten on myöskin olemassa geopoliittisia riskejä. Sen lisäksi Ukraina on myöskin kohtaamassa velan maksua huomattavia summina vuoden 2017 aikana. Vuonna 2014 syntyneen kriisin jälkeen EU on hyväksynyt 3,5 miljardin makrotaloudellisen avun Ukrainalle ja, ja tästä on 8 miljardia jo maksettu. 16. maaliskuuta me pystyimme viiveen jälkeen, kysymys oli viiveistä, jotka liittyvät uudistukset, jotka, liittyvät, jotka olivat ehtona maksuille, pystyimme maksamaan toisen 600 miljoonan euron maksuerän, joka liittyy kolmanteen toimeen, joka koskee Ukrainaa. Jäljellä on edelleen varoja, ja nämä liittyvät siihen, että pannaan toimeen ne toimit, jotka liittyvät siihen, ja myöskin kansallisuusrahaston ohjelma on odottamassa toimenpanoja. Tähän mennessä kaksi kolmasosaa on toteutettu Ukrainan yhteydessä on korostettu sitä, että pitäisi nopeuttaa toimeenpanoa siksi, että on vaara siitä, että lopullista maksuerää ei makseta siksi, että sen käyttöissä oleva ajan ja käyttö, käytössä oleva ajanjakso 2,5 vuotta päättyy 4. tammikuuta 2018. Lopuksi. Moldovan tasavalta on ollut vaikeassa tilanteessa viimeiset kaksi vuotta taloudellisesti ja poliittisesti. Kysymys oli suuresta pankkipetosskandaalista, joka paljastui marraskuussa 2014. Kehitykset ovat johtaneet siihen, että talouskasvu on hidastunut ja että maksu, tasetilanne on heikentynyt. Moldovan pyysi tukea kansainväliseltä rahoitusvaluutarahastolta. Kolmen vuoden ohjelma hyväksyttiin kansainvälisen rahaston kanssa. Ja samassa yhteydessä Moldovan hallitus myös pyysi makrotaloudellista tukea Euroopan unionilta. Komissio teki ehdotuksen tammikuussa 2017 kysymys toimesta, jonka suuruus on 100 miljoonaa. Siinä on 60 miljoonaa luottoja, 40 miljoonaa tukea, jota tarvitsee maksaa takaisin. Tämä tuki maksetaan kolmessa erässä. Tähän liittyy tiukkoja ehtoja jokaisen osan, osuuden osalta. Kysymys on siis uudistukset, jotka liittyvät hallintaan eh, eri sektoreilla, rahanpesun torjuntaan, energiasektorin uudistamiseen, siihen, että myöskin vahvistetaan sosiaalista turvaverkkoa ja että myöskin parannetaan investointiilmapiiriä ja että myöskin toteutetaan sopimuksia, jotka liittyvät lainettuun kauppaan. Ja ajatellen keskusteluja parlamentin kanssa ja muut, tulee muutettua päätöstä, ja me sisällyttää tähän erityisiä ehtoja, jotka liittyvät yhteisymmärrysmuistioon, joka liittyvät siihen, että että on äh, avoin julkinen sektori ja että oikeuslaitos pysyy riippumattomana ja että media pysyy moniarvoisena. Ajattelen kolmen instituution yhteistä julkilausumaa. Siinä korostettiin sitä, että on tärkeää, että on tehokkaita demokraattisia mekanismeja, muun muassa monipuoluejärjestelmä ja parlamentin järjestelmä ja oikeusvaltio ovat ennakkoehtoja sille, että makrotaloudellista tukea myönnetään tämän lausunnon linjan mukaisesti äskettäisten aloitteiden mukaiset, jotka liittyvät vaalijärjestelmään, komissio ja Euroopan ulkosuudenhallinto seuraavat eh, näiden ennakkoehtojen toimeenpanoa toimen aikana hyvin läheisesti ja kiinnittävät huomiota siihen, miten Moldovan viranomaiset panevat toimeen suosituksia, jotka, joihin ovat sitoutuneet kansainvälisten kumppaneiden kanssa ja ennen kaikkea Venetsian komitean kanssa, Venetsian komission kanssa. Ja tämä Tämä liittyy sitten siihen, miten maksetaan äh, maksuosuerät, jotka liittyvät tähän mm, maksutaloudellisen tukeen. Aikataulu on se, niin kuin tiedätte, että päätös tehdään parlamentin ja neuvoston päätöksen jälkeen syyskuun puolessa välissä, parlamentin viikon jälkeen. Ja tämän muodollisen hyväksynnän jälkeen komissio pystyy tekemään, tekemään yhteisymmärrysmuistion ja menettely, jotka liittyvät maihin, jotka liittyvät tähän muistioon, ne on käynnistetty Moldovan kanssa. Ennen kuin tämä tulee voimaan, se täytyy ratifioida parlamentissa. Niin kuin tiedätte, jäsenvaltioiden komitea ilmoitetaan eh, tästä luonnoksesta, ilmoitetaan että luonnoksesta, tullaan myöskin kuulemaan siitä, myös parlamenttia ja neuvosto saavat nähdäkseen luonnoksen ennen kuin tuo luonnos hyväksytään. Kiitoksia. Päätän puheenvuoroni tähän. Uh, thank you very much for this. Uh, Kiitos tästä esityksestä. Ja nyt ensinnäkin puheenvuoro kollegoille, jotka ovat esittelijöitä näiden maiden osalta, jotka saavat makrotaloudellista apua ja luen nimet kaikki, kaikki ovat paikalla, mutta ehkä joku sitten meidän puolestaan puhuu. Eli Georgian osalta Hannu Takkula, Jordania, herra Morel, Kirgisian tasavalta, herra Porelli, Moldova, Sorin muissa, ja, ja Tunisia, Rova Lalonde, jos hän on paikalla, voi käyttää puheenvuoron. Thank you. Merci, monsieur président. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvät kollegat. Haluaisin vain esittää muutamia kysymyksiä liittyen äh, Ähm, makrotalouden rahoitusapuun Tunisiassa. Haluaisin tietää, voisitteko te käydä läpi eri IMFn ohjelmat. Te totesitte, että olette törmänneet ongelmiin Tunisian viranomaisten kanssa. Mikä tilanne tällä hetkellä on? Voisitko vielä selventää näitä kysymyksiä enemmän? Tämä on ensimmäinen kysymykseni. Ja sitten toinen kysymys, jos tarkkailijat todellakin äh, katsovat Tunisian talouden tilannetta. Taloushan vaikuttaa maan poliittiseen vakauteen. Haluaisin tietää, mikä teidän kantanne tässä asiassa on ja haluaisin myöskin tietää, mitä mieltä olette eri äm, apujaksojen ajoituksesta. Kiitoksia. Finally, oh. ja kiitos Ukrainasta. Esittelemme on herra Lavensa. Nyt sitten äh, poliisiryhmien koordinaattorit. Ensin kansanpuolue Kodelive Isthaut Rovol Kodelive. The EPP. Kansanpuolue koordinaattori. Uh, on the Excuse me. Excuse me. I did... Anteeksi. And the, uh... Sitten asia D. Alessia Moska, olkaa hyvä. Eh, kiitoksia. Me olemme eh, eh, tarkastelleet eri maiden eri kehitysvaiheita ja minäkin haluaisin yksinkertaisesti saada hiukan enemmän lisätietoja Tunisiaan liittyen, ottaen huomioon, että kyseessä on maa, joka palaa nyt erityishuomion kohteeksi liittyen kaikkeen siihen, mitä Euroopan unioni maassa tekee, erityisesti maahanmuuttokriisin vuoksikin. Thank you very much for Kiitos. ECR ei ole edustaja. Alden puolesta ei. Kue, herra Scholz. Thank you, Chair, and I want to thank the Commission. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän komissiota tästä informaatiosta. Mutta äh, liityn näihin kysymyksiin, joita muut kollegat ovat esittäneet liittyen äh, tarkempaan informaatioon liittyen makrotaloudellisen avu, apuun liittyvistä edellytyksistä. Joka kerta kun me puhumme tästä asiasta, me parlamenttina painotamme, samoin kuin intavaliokuntana painotamme sitä, että me haluamme selkeän kuvan siitä, mikä, millä tavalla tämä makrotaloudellinen tuki on edistänyt maiden kehittymistä. Ja olemme myös pyytäneet, voisitteko te ehkäpä kirjallisesti toimittaa meille säännöllisesti tietoa siitä, missä on saatu aikaa todellista edistystä. Te mainitsitte esimerkiksi tämän kolmannen maksuerän, joka annettiin Ukrainalle. Te sanoitte, että on tiettyjä ongelmia, mutta mitä ongelmia? Konkreettisesti, mihinkä täytyy keskittyä? Meidän täytyy keskittyä tehdessämme jatkossa yhteistyötä tämän maan kanssa. Haluaisin myös enemmän informaatiota Tunisiasta ja Moldovasta. Käsittääkseni tilanne ei näissä maissa ole muuttunut, vaikkakin makrotaloudellinen apu on tulollaan. Joten tämä yhteisymmärryspöytäkirja sen pohjalta on käytävä selkeä keskustelu valiokunnassa ennen kuin täysistunto tämän voi hyväksyä tänä vuonna vielä. Kiitos. En näe muita koordinaattoreita läsnä, joten nyt muut jäsenet, herra Schuster on pyytänyt puheenvuoroa. Ja vielen Dank. Ich kann... Kiitos. Haluaisin sanoa, että olen samaa mieltä kuin mitä herra Scholz otti esille, että haluaisin Ukraina osalta esittää lisäkysymyksen. Me olemme sitoneet tämän makrotaloudellisen rahoitusavun tiettyihin ehtoihin, miten se on auttanut Ukrainaa, koska Ukrainassa on paljon korruptiota, ei ole juuri mitään rikosten selvittämisiä näitä osin. Ja kolikarkit ovat niitä, jotka päättävät pitkälti siitä, että monet lait eivät tule hyväksytyiksi lain parlamentissa, jotka vaikuttaisivat heidän intresseihinsä ja mitä tulee talouskehitykseen. On tapahtunut tiettyä edistystä, mutta samaan aikaan edelleenkin on dramaattinen tilanne. Harmaa talous on saavuttanut sellaiset ulottuvuudet, jotka ovat hyvin epämietityttäviä. Köyhyys on dramaattista ja on myöskin valtaisaa pääomavirtaa pois Ukrainasta ja pääoma päättyy Kyprokselle ja edes muihin maihin, joissa verotus on suosiollista. Joten onko kaikki edellytykset täytetty ja miten, mikä on tilanne kolmen rahoituserän osalta? On puhuttu siitä, että kenties ei tapahdu sen maksamista. En näe, että tähän mennessä olisi täytetty edellytykset ja haluaisin kuulla teidän arvion siitä, miksi on mahdollista, että tapahtuisi tämä maksaminen. Uh, thank you very much. Kiitos enää muita puheenvuoropyyntöjä. Ennen kuin kääntyisin komission puolisäisin kommentin ja pari kysymystä. Kommentti koskisi tätä sopimusta Moldovan tasavallan kanssa. Olen kuunnellut hyvin tarkkaan sitä, mitä te luitte ja lausuntoja. Ehdot, jotka tuotte esiin, minun kommenttini olisi, että olisi ratkaisevan tärkeää pitää kiinni siitä minkä te luitte komission kom- kantana juuri esille, joka oli asioista keskusteltiin täällä, koska ei ole kovinkaan paljon hyviä uutisia Kisinovista, Kisinausta tulosta. Siellä on huolestuttavaa kehitystä, jota meidän pitäisi pitää tiukasti kiinni kaikesta, mitä keskusteltiin parlamentissa ja myös valiokunnassamme ja minkä te juuri luitte. Minulla no olisi myöskin pari kysymystä. Ensinnäkin kysymys, joka liittyy työhön, jota on tehty, jota on tehty meidän yksikkömme, jolla on pyritty virtuvivastamaan kaikkea asiakirjoja, jotka eivät ole komitologian kuuluvia, jopa taloudellisen ja jotka sinne teidän pääosastoltanne parlamenttiin. Mä haluan kiittää yhteistyöhakuisuudesta, mutta haluaisin kuitenkin sanoa, että on kirje, joka tämän valiokunnan puheenjohtajalle kirjoitti Bernd Lange 12. heinäkuuta komission jäsen Pierre Moscovisille, joka liittyy ei-paperien jakamiseen, joita parlamentti tai neuvosto ovat pyyntäneet. Ja meidän näkemyksemme, joka nousi kirjeessä esille, on se, että nuo paperit pitäisi lähettää myös kummallekin lainsäädäntöelimelle, ei pelkästään sille elimelle, joka niitä pyytää nimenomaisesti. Haluaisin kuulla kommentin tästä asiasta. Ja lopuksi mainitsit sitten mahdollisuudet, mahdolliset uudet toimet vuonna 2000, vuodelle 2017 erinäisille maille. Kysymys olisi siis Armeniasta, Georgiasta ja Egyptistä ja mahdollisesti jatkotoimesta. Jordaniassa haluaisimme saada lisätietoa, mikä on ajankohtainen tilanne näiden neljän maan osalta ja on sitten uusien hankkeiden, uusien toimien osalta. Tähän päättyisi keskustelu minun mielestäni, joten nyt käyn teidän puolen herra Lennars ja teillä on jälleen puheenvuoro. Voitte viitata siihen, mistä täällä jäsenet puhuneet. Kiitos. Kiitoksia puheenjohtaja. Käsittelen kysymyksiä, jotka kohdistuivat tiettyihin maihin. Aloitan Tunisiasta. Meiltä pyydettiin selvennystä viivytyksiin liittyen. Kyllä todellakin viivytystä on tapahtunut tuen antamisessa Tunisialle. Ensinnäkin tunisialaisilta meni jonkin aikaa ratifioida asiakirjat. Myöskin maassa järjestettiin vaalit, jotka vaikuttivat asiaan viime vuonna. Ne viivyttivät avun toteutumista. Ja lopulta tähän liittyy myöskin se seikka, että eräät asiat piti ennen avun toimittamista toimeenpanna lopulta. jäsenmaiden tätä asiaa käsittelevään komitean työssä. Viimeinen osio tästä ensimmäisestä toimesta, 100 miljoonaa, joka oli siis tämän osion suuruus sen suhteen. Tehtiin ehdollinen poikkeus ja tämä suoritettiin siis heinäkuussa. Kollegani tässä vieressä totesi, että tähän asiaan liittyvä tieto on jaettu myöskin parlamentille ja neuvostolle. Furthermore, um, uh, euh, yes, uh, but now uh, we have the impression that for the current operation... Nyt meillä on kuitenkin sellainen mielikuva, että nykytoimissa niin Tunisiassa tilanne on parempi Ratifiointi on saatu tehtyä ja kuten mainitsin ensimmäisen apujakson myöntäminen riippuu vain IMF, joten odotamme sen toteutuvan syyskuussa itse asiassa. Mitä tulee sitten IMFn kyseeseen tuleviin sääntöihin tai ehtoihin ne on täytetty ja mitään tietoja meillä ei tällä hetkellä ole, joiden mukaan näin ei olisi. Toinen maksu tapahtuu vuoden 2017 lopulla. Mitä sitten tulee Ukrainaan? Kuten mainitsin, huomattavia viivytyksiä on esiintynyt toisen osion kolmannessa jaksossa 600 miljoonassa komission lopulta on todella suhte- ehdollisuuteen liittyvää suurta edistystä on tapahtunut, niin teki mahdolliseksi äm, suorittaa maksu. Näin on tapahtunut uskoakseni tämän vuoden ä, toukokuussa. Kolmas aputoimen erä on vaikeampi tilanne, kuten mainitsin. Kuten mainitsin, operaatio on sulkeutumassa vuoden 2018 tammikuun neljäs päivä. Tuolloin Ukrainan kolmas rahoitusaputoimi raukeaa ja tällä hetkellä vain kaksi kolmasosaa toimista, jotka liittyvät tuon aputoimen maksatukseen on tehty. Voidaan antaa hiukan tietoja vielä avoimista toimista. Meillä on toimia, jotka liittyvät elektroniseen järjestelmän käyttöönottoon julkishallinnossa. Meillä on toimia, jotka liittyvät verkkovälitteisen tietokannan luomiseen Meillä on myöskin perintä, takaisinperintä viraston ja korruption vastaisia toimia, jotka liittyvät tähän sekä virastojen välistä yhteistyötä. Ja vielä on tehtävänä ensimmäinen julkispalveluihin liittyvä arvio ja sen seuranta ja Tämän lisäksi meillä on tiettyjä kauppaa rajoittavia tai vääristäviä menettelyjä, jotka saattavat aiheuttaa ongelmia. Tämän lisäksi rahoitussektorilla äh, Ukrainan keskuspankin äh, keskitetty velkarekisteri olisi myöskin jotakin, mikä pitää saada päätökseen. Nämä ovat nyt yksityiskohtia, jotka liittyvät niihin toimiin, joita Ukrainan kohdalla vielä tulisi tehdä. I can only confirm. Moldovan liittyen voin vain vahvistaa sen, mitä sanoin aikaisemminkin. Sen jälkeen, kun syyskuun puolivälissä virallinen hyväksyntä tapahtuu, me pyrimme saattamaan yhteisymmärryspöytäkirjaneuvottelut Moldovan viranomaisten kanssa päätökseen. Osa tätä prosessia tulee olemaan poliittisten ennakkoehtojen toteutumisen arviointi, johon jo viittasin. Se tullaan tekemään yhdessä komission ja ulkosuhdehallinnon kanssa ja tämä tulee vaikuttamaan päätökseen edetä yhteisymmärryspöytäkirjan tiellä. As regards the um, transmission. Mitä tulee sitten asiakirjojen saatavuuteen, me haluaisimme kiittää kirjeestä, jonka saimme puheenjohtaja Langelta. Me olemme valmistelemassa vastausta siihen tällä hetkellä. Ja olemme tyytyväisiä siihen, että ähm, ECFin pääosaston ja intovaliokunnan välinen yhteisymmärrys on vahvistettu ja kun nämä yhteys toimet on määritelty. Me tulemme toimittamaan teille kaikki tiedot asioista, jotka aikaisemmin mainittiin. Me tulemme myöskin jatkamaan erityisen IT-välineen käyttöä, jonka välityksellä Intalle välitämme tietoa erityisesti yhteisymmärryspöytäkirjoista – kuitenkin meillä on yhä sellainen kanta, että mitä ei papereihin tulee, komission pitäisi lähettää ne toimielimelle toimielimen pyynnöstä, siis jos neuvosto pyytää ei-paperia käyttöönsä, se sen saa, jos parlamentti sellaista pyytää, se toimitetaan parlamentille. Tämä vaikuttaisi oleman linjoilla tasapuolisen neuvoston ja parlamentin kohtelun periaatteen kanssa, mitä tulee tiedon jakoon. Lopultakin liittyen kysymykseen, joka koski uusia operaatioita tänä vuonna, mainitsin jo, että Georgiassa meillä tulee olemaan seurantatoimia. Me olemme jo melkoisen pitkällä niiden alalla me olemme valmistelemassa lainsäädännöllistä asiakirjaa ja todennäköisesti saatte lokakuun lopussa sen nähtäville. Tämä menettely on samanlainen kuin aikaisempi. Tämä on 45 miljoonan suuruinen, eli pienempi kuin aikaisemmat. Sitten muihin maihin, te mainitsitte Jordanian. Yhteisen komission neuvosto ja parlamentin julkilausuman mukaisesti sen, joka hyväksyttiin toisen apuohjelman yhteydessä, me tulemme tarkastelemaan mahdollisuutta käynnistää kolmas ohjelma, mutta tämä tulee tapahtumaan vasta kuin nykyinen on täysin toimeenpantu. Ja maksut pitää vielä saada toteutettua tässä ohjelmassa. Mitä tulee sitten näihin muihin maihin, jotka mainitsette, Armeenia ja Egypti, tällä hetkellä nämä ovat melkoisen hypoteettisia avunsaajia Armeniassa, että ei varsinaista virallista pyyntöä ole tullut. Mitään aloitteita ei välttämättä sen suhteen olla tekemässä ja samoin voidaan todeta myöskin Egyptistä mitään erityispyyntöä ei ole tullut Egyptiltä makrotaloudellisen rahoitusavun saamiseksi. Heillä on IMFn ohjelma käynnissä, se on melkoisen suuri. Mutta me olemme käsittäneet, että tällä hetkellä ohjelma on täysin rahoitettu eikä vaadi lisärahoitusta Euroopan unionilta. Kiitoksia. Uh, thank you very much. And, uh... Paljon kiitoksia ja meillä on myöskin kaksi lisäkysymystä, eli jatkamme nyt samaa keskustelua. Meillä on vielä aikaa tähän. Aivan ensimmäisenä annan nyt edustaja Schultzille puheenvuoron. Um, thank you. Kiitos. On vain yksi kysymys sisään, joka koskee Ukrainaa. Kommenttien jälkeen vielä. Te sanoitte, että aika puitteet ovat hyvin rajoitetut. Kolmannen maksu erän osalta aika päätyy 2018. Miten, mikä on aikataulu tarkistaa se, onko ehdot täytetty? Milloin komissio menee sinne? varmaan kuulla ulkosuudenhallintoa ja kaupan pääosastoa, mikä on, mitkä ovat aikapuutteet, koska kyllähän meidän täytyy ymmärtää, mistä me puhumme sitten, kun puhutaan tämän toimen jatko toimeenpanossa Ukrainan tapauksessa. Sitten toinen jatkokysymys herra Schusterilta, olkaa hyvä. Kiitos. Tämä on enemmänkin kommentti. Kysymys, jonka esitin, siihen ei tullut vastausta. Minä en halunnut tietää vielä kerran, mitä ehtoja on, vaan haluan kuulla, mikä on komission saanut toteamaan, että ehdot on täytetty. Se on ratkaisevaa. Kyllähän minä ehdot voin itse lukea, Tästä ei ollut kysymys, ja tämä koski Ukrainaa. Minun osalta tämän, mielestäni tämä on ratkaisevaa. Onko, onko muutettu oligarkki, oligarkkisia rakenteita ja onko korruption torjunta edennyt merkittävästi? Minusta se on ratkaisevaa. Tässä sanotaan, että kovin vähän. Minä odotan, että ennen kuin kolmas erä maksetaan, että myös parlamentti saa asianmukaisesti tietoa asiasta, eikä vain sanota, että komissio on nyt sitä mieltä, että on täytetty ehdot. Haluamme tietää miksi, mikä on pohdinta sen takana. Kiitos. Uh, yes, thank you for those. Kiitos näistä kahdesta lisäkysymyksestä ja vielä kerran komissio. Uh, thank you. Yeah. Kiitos aikataulusta. En ole varma, mutta kollegat, jotka käsittelevät Ukrainaa, lähtevät lokakuussa sinne matkalle arvioimaan yhteen tai arvioimaan äh, sitä, että ovat olosuhteet sellaiset, että kolmessa erä voidaan maksaa. Eli siltä osin tämä olisi aika kriittinen missio. Mitä tulee kysymykseen, korruptiovastaisista toimista ja muista. Minähän tätä jo luin näistä toimenpiteistä, mitä on tehty, ja että jotkut niistä liittyvät antikorruptio, korruptiovastaisiin toimiin. komissio, se, että ne ovat vielä tässä mukana, niin se kuuluu niihin asioihin, joissa komission mielestä ei ole edistetty tarpeeksi. Joten tarkastelemme tätä kriittisemmin ja syvällisemmin. Parlamentti ja neuvosto saavat aina tietoa ennen maksuerään maksamista ja olosuhteiden ja vaatimusten täyttämisestä. Siis näin tapahtuu aina. No niin, hyvät kollegat. Kiitos keskustelusta, kiitos komissiolle tilanteen esittelystä ja kysymyksiin vastaamisesta. Tähän päättyy kohta esityslistalla. Seuraava kohta on koordinaattorien kokous. Ja niin kuin tiedätte, se tapahtui suljetuin ovin, vain koordinaattorit valiokunnan sihteeristö, parlamentin oikeuden yksikkö ja poliittisten ryhmien virkamiehet ja koordinaattorien avustajat saavat olla läsnä. Kokous alkaa kello 11, joten meillä on nyt tauko, jonka pituus on 12 minuuttia, ja sitten tapaamme täällä uudestaan koordinaattorien kokousta varten kello 11. Kiitos.